kaikki nyt kävisivät paikoilleen. Kuten eilen sovittiin, käsittelemme nyt kohdan 27. Kinga Köntsin lausuntoluonnos. Tämä liittyy parlamentin neuvoston asetusehdotukseen, jolla luotaisiin Luova Eurooppa-ohjelma. Eli valmistelija, teillä on puheenvuoro ja voitte esitellä meille lausuntoluonnoksenne. Thank you very much. It's a quick start, so I, <laughs> I, I started. Kiitos, nopea aloitus. Tämä Luova Eurooppa-ohjelma seuraa kolmea muuta ohjelmaa Tämä oli komission aloite yhdistää näitä ohjelmia. Yksi huolen aiheemme tässä onkin, kuinka voimme taata sen, että vuotuiset työohjelmat heijastelevat tärkeitä tavoitteita. Media Mundus ja aikaisempi Culture ohjelma. Tässä on jotain vähimmäisosia, jotka on määritelty ja pää tavoitteena on vahvistaa ylikansallisia piirteitä, mitä kulttuurialaan tulee. Meidän tavoitteemme, mehän annamme vain lausunnon tässä, on se, että vahvistaisimme sosiaalista näkökulmaa. Me haluaisimme tehdä tiettyjä tarkistuksia tässä on kysymys kulttuurioikeuksista, mitä haavoittuviin ryhmiin tulee, vähemmistöihin ja niin edelleen. Me pyrimme auttamaan näitä ryhmiä saamaan kulttuurioikeuksia ja että ne olisivat myös kulttuurijärjestöjen toimijoita. Me halusimme, että PK-yritykset olisivat mukana, mutta myös mikroyritykset ne ovat yliedustettuja pk-yrityksissä, kun puhumme takuista ja velkavälineistä. Haluaisimme, että nuoret olisivat enemmän mukana, saisivat enemmän tukea, mentorointia, mutta myös makrorahoitusta, jos sitä tarvitaan. Haluaisimme myös, että olisi maantieteellistä tasapainoa ja että otettaisiin huomioon ne alueet, missä on vähemmän tuotantokapasiteettia ja vähemmän ostovoimaa, että otettaisiin nämä enemmän tällaiseen vaiht- maiden vaihtoon. Ja yleisesti pitäisi ottaa kilpailukyky huomioon. Me tarvitsemme vahvoja indikaattoreita, jos me näemme, miten määrärahoja on käytetty ja miten seuraavaa työohjelmaa tulisi työstää, koska komissio tulee päättämään enemmän, mitä tähän vuotuisen työohjelmaan tulee. Eli tässä nämä kohdat. No ehkä aikataulusta vielä. Tarkistusten jättöpäivä on 14.6. Niitä käsitellään 10.7. ja sitten äänestämme 19.9. Kiitos. Haluatko joku puheenvuoron? Hirsch, olkaa hyvä. Zuerst einmal herzlichen Dank an die Berichterstatter. Ensinnäkin sydämestä kiitokset valmistelijalle. Tässä on hyviä ajatuksia mukana, erityisesti tämä vähemmistön ajatus ja erityistarpeisten ihmisten asema, jotka tietysti tällaisessa ohjelmassa eivät niin hyvin tule esille. Eli tässä on tosi hyvä näköko- näkökohta otettu mukaan ja ö, käsitelty tässä tätä työllistymisen ajatusta. Sitten, niin kuin jo sanoin, niin tässä on tosiaan ihan hyviä kehotuksia mukana ja mekin tekemme vielä muutaman tarkistusehdotuksen. Olen iloinen yhteistyöstä. Monsieur Becker. Becker. So if you withdraw, there's no more... Ai, jos ette halua puheenvuoroa, niin sitten ei kukaan enää ole täällä puhujalistalla. Eli no sitten onko komissiosta joku? Olkaa hyvä. Yes, thank, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista. Me olemme panneet ne merkille. Ehkä kolme asiaa otan nyt esille. Eli epäedullisessa asemassa olevat ryhmät. Tämä on uusi painopiste Luova Euroopan ohjelmassa eli yleisön kehitys. Sillä on kulttuurisia ja taloudellisia aspekteja. Tämä on tietysti tärkeää, mutta halusin vielä selventää, että Sosiaaliset kysymykset ovat hyvin pitkälti liitoksissa tähän yleisöaspektiin. Sitten toinen selvennys. PK-yritykset ja mikroyritykset. Selventäisin vielä, että mikroyritykset ja organisaatiot on otettu mukaan PK-yritysten määritelmään ja komissiolla on suositus vuodelta 2003, jossa on määritelty pk-yritykset ja siellä on määritelty myöskin mikroyritykset. Me tiedämme, että ne ovat tärkeitä, mutta halusimme vain selventää, että olemme samaa mieltä. Ja ne on otettu mukaan komission viralliseen pk-yritysten määritelmään. No sitten lopuksi vielä olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeitä indikaattorit ovat, kun arvioimme ohjelmia ja voimme sitten osoittaa, että ohjelmalla on ollut vaikutusta. Ja tästä syystä komissio on kaikissa uusissa rahoitusohjelmissaan ottanut mukaan indikaattoreita yleisten ja erityisten tavoitteiden osalta, joiden pitää olla älykkäitä, eli niiden pitää olla mitattavissa ja saavutettavissa olevia ja realistisia. Komission lähestymistapa on se, että meillä on vain muutamia indikaattoreita oikeusperustassa yleisten ja täsmällisempien tavoitteiden osalta, mutta me kehittelemme myöskin muita indikaattoreita, jotta voimme hyödyntää näitä ohjelmia ja yritämme myöskin mitata sitten laadullisia seikkoja määrällisten lisäksi. Ja sitten puolivälin arviointi, johon on viitattu oikeusperustassa, on yksi välineistä, joilla voimme sitten tarttua näihin laadu, laadullisiin kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Jos ei ole muita puhujia, niin sitten valmistelija saa vielä puheenvuoron. Very much. Uh, no, Monsieur Thank you. I will speak in Hungarian. Üdvözlöm az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról. Kiitos. Haluan puhua Unkaria. Mm, on hyvä, että laaditte tällaisen omalotteisen lausunnon. No suurin osa tästä aiheesta kuuluu jäsenvaltion toimivaltaan, mutta on ihan hyvä, että laadimme kuitenkin tästä lausunnon. No erityisesti pitäen silmällä tätä pitkään kestävää kriisiä, niin koulutus ja erityisesti koulupurokkaiden määrän vähentäminen ovat erityisen tärkeitä. Ei ole koskaan ollut niin tärkeää koettaa tasapainottaa kysyntää ja tarjontaa työmarkkinoilla niin, että me menetä kokonaista sukupolvea. Jäsenvaltiot ovat hyvin vaikean tehtävän edessä, koska on vaikeaa saada aikaiseksi synergioita kysynnän ja tarjonnan välillä työmarkkinoilla korkeasti koulutettujen ihmisten on helpompi löytää töitä, mutta jos taas yliopistot tuottavat liikaa korkeasti koulutettuja, niin sitten vaarana on mm, ikään kuin korkeasti koulutettujen polkumyynti. Tarvitsemme myös muun tyyppistä koulutettua työvoimaa, käsityöläisiä, jotka vievät eteenpäin perinteitä ja haluaisin myös kiinnittää huomiotanne siitä, että pystyy mukautumaan, muuttumaan ympäristöön. Nuoret ja vähemmän nuoret sukupolvet helpommin mukautuvat näihin haasteisiin. Tulen tekemään muutaman tarkistusehdotuksen. Sitten valmistelija. Thank you, it's a misunderstanding. Niin, tässä oli pieni väärinkäsitys. Niin, pari kommenttia. Oli hienoa nähdä, että myöskin komission luonnoksessa on puhuttu tästä kehityksestä ja osallistavammasta lähestymistavasta kuin aikaisemmin. Mutta se lisäksi, että saadaan yleisöä näistä ryhmistä, on kuitenkin tärkeää, että edistämme eri vähemmistöjen ja haavoittuvien ryhmien kulttuuria. Ja meidän täytyy nähdä heidät kulttuurijärjestöjen toimijoina. Eli en jäisi pelkästään tähän yleisön käsitteeseen. Niin mikroyritykset täytyy nyt korostaa, että startup-yrityksissä ja nuorille yrittäjille on tärkeää löytää tarjouksia, jotka ovat mikroluottoja, jotta pystyy käy, käynnistämään jotain ja hyötymään tästä tuesta, koska koko ala ei ole pankkisektorin tukena. Ja sitten nämä indikaattorit, no tehän olette kehittäneet joitain indikaattoreita ja teillä on uusi käsite tämän tyyppisten toimintojen osalta vuosiohjelmissa. Siellähän sitten määritellään seuraavien vuosien päätavoitteet ja on erittäin tärkeää nähdä vaikutusten arviointi, joka pohjautuu hyville indikaattoreille. Meidän täytyy nähdä, miten päätöksiä tehdään lähinnä komissiossa seuraavina vuosina. Seitsemän vuotta on aika pitkä aika. Ja täytyy nähdä, mitä todellakin tapahtuu seitsemän vuoden aikana. Kiitos. Kiitoksia. Ja kuten valmistelija jo totesi, Tarkistusten jättämisen määräaika on 14. kesäkuuta puolelta päivin. Niitä tarkastellaan 10. heinäkuuta, kompromisseja sitten 18. syyskuuta ja äänestys on sitten samana päivänä. Sitten kohta 22 esityslistalla ja puheenvuoron saa esittelijä Becker. Ja hänen aiheenaan on sosiaalisen yrittäjyyden aloite, suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiön kuuluville sosiaalisille yrityksille. Kyse on valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, eli esittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvät äh, työllisyysvaliokunnan jäsenet. On hienoa, että sain ensimmäisen äh, lausuntoni juuri tästä aiheesta. Ja tämä alaotsikkohan sanoo aika paljon, eli suotuisen toimintaympäristön luominen sosiaalinen taloudellinen innovoinnin keskiön kuuluville sosiaalisille yrityksille. Tässä monet käsitteet tässä alaotsikossa juuri luovat sen hengen, e, jonka myötä e, e, myöskin yhteistyössä varjoesittelyn kanssa olemme jo käyneet ensimmäiset keskustelut. Tärkeimmät ajatukset tässä koskevat sitä, miten pitäisi vahvistaa sosiaalista taloutta ja sen lisäksi perusteita sille, miten voidaan laajentaa sosiaalista yrittäjyyttä. Nämä lausunnot koskien tätä yrittäjyyttä, niin tietysti sulautuvat muihinkin aiheisiin, jotka ovat lähellä sosiaalista taloutta, esimerkiksi sosiaalisen yrittäjyyden rahastoa, sitten opasta ohjelma, joka koskee sosiaalista muutosta ja innovaatiota, ja osittain myöskin yhtä käsitettä, joka on ehkä välillä vähän väärin ymmärretty, corporate responsibility, joka ei oikeastaan tässä ole mikään varsinainen aihe, mutta myöskin sivua tätä aihetta. Kiitokset yhteistyöstä kollegoiden kanssa jo tässä vaiheessa. Ja, ja eh, tästä lausunnon filosofiasta haluaisin sanoa tässä ajan puutteeksi vain seuraavaa. On aika merkittävää, että näiden säänneltyjen perusperiaatteiden ohella jätämme myös pelivaraa sellaista vaihetta varten, jota ei ole vielä nähty sosiaalisessa taloudessa sellaista vaihetta varten, jossa innovointia voi tapahtua ja pitääkin tapahtua niin, että erityisesti nuoret saavat toivoa tällaisesta vihreästä ja valkoisesta taloudesta. Ja sen takia olisi hyvä, jos yhdessä kokeilisimme tätä vaihetta ja olisimme mukana poltamassa sitä niin, että lähivuosina voimme sitten hyödyntää tätä potentiaalia. Kiitoksia omalle tiimilleni ja sihteeristölle. Samoin kuten ryhmälle, he ovat jo kovasti auttaneet minua. En nyt sano tässä mitään määräajoista, koska nähtävästi puheenjohtaja kuitenkin muistuttaa niistä vielä. Olen luottavainen sen suhteen, että yhdessä tulemme tällä panostamaan sosiaaliseen talouteen kaikkien kollegoiden kanssa yhdessä. Kiitoksia. Madame Kinga Kons. Kinga Kons. Thank you very much. Uh, I'm shadow. Kiitoksia. Olen SND-ryhmän varjoesittelijä, joten kerron muutamia ajatuksia. Olen täysin samaa mieltä esittelijän Beckerin kanssa siitä, että tämä on tärkeä aloite – nyt kriisin aikana entistäkin tärkeämpää on luoda työpaikkoja myöskin sosiaalialalle. Ja ikääntyvät yhteiskunnat, joilla sosiaalialasta tulee yhä keskeisempi, niin meidän täytyy nähdä yhä enemmän eurooppalaisia aloitteita, joilla voidaan harmonisoida tai yhtenäistää rahoituksellisia ja oikeudellisia ympäristöjä sosiaalisten yritysten osalta. Meidän pitäisi työstää tätä luonnosta vähän enemmän, mitä tulee määritelmiin, koska aikaisemmin oli erilaisia määritelmiä ja niihin pitäisi nyt palata, koska niistä on sovittu. Niissä oli määritelty, mikä on sosiaalinen yritys, ja on tehty ero esimerkiksi yritysvastuun välille, mutta ei kuitenkaan toisistaan. Ja meidän pitäisi käyttää enemmän sisämarkkinoiden etuja. Useimmat näistä yrityksistä toimivat jäsenvaltioiden rajojen sisällä, mutta meidän täytyy selkeästi määritellä nämä asiat. Meidän täytyy varmistaa rahoitus ja meidän täytyy kytkeä tämä luonnos myöskin ISF, IRDF asetukseen ja innovaatioasetukseen. Jos me haluamme, että tällä alalla on vankkaa rahoitusta. Meidän ei pidä kehittää mitään erillisrahoitusta, vaan meillä pitäisi olla rahoitusta mukana asetuksessa. Sitten oikeudellinen tilanne. Meidän täytyy kehtiä, ke, kehittää ylikansallista toimintaa näissä yrityksissä. Ja meidän täytyy miettiä myöskin laatupalvelut ja laatu työpaikkojen määritelmää. Ja me tarvitsemme tietoja, täsmällisiä tietoja siitä, kuinka pitkälti tämä vaikuttaa sosiaaliseen osallistuvuuteen, sosiaalipalveluihin – Tämä lisää myöskin alan näkyvyyttä ja tunnustamista, mitä kovasti tarvitaan monissa maissa. Eli meidän pitäisi työstää tätä luonnosta enemmän, mutta uskon, että löydämme jotain, josta olisi sitten hyötyä alalle näiden rajat ylittävien toimintojen osalta. Kiitos. Onko muita? Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä mietintö on hyvä pohja, jonka avulla voimme avata keskustelun. Täällähän mainittiin jo määritelmät. Uskoakseni meidän täytyy vielä pohtia tätä, joko me otamme käyttöön sen, mikä on päätetty ja määrittelemme sen uudestaan, koska on eri asia, tarjotaanko sosiaalisia palveluja, esimerkiksi vanhustenhuolto, terveyspalvelut, päiväkodit. Siinähän on kilpailua, mitä valtiollisiin ja yksityisiin tulee, mutta sitten toisaalta on toinen ala, joka antaa sosiaalista lisäarvoa, palkataan muun muassa vammaisia henkilöitä ja niin edelleen, joten tämäkin täytyisi ottaa huomioon. Niin no, tuotantohan saattaa olla jotain aivan muuta. Esimerkiksi Münchenissä on tällainen polkupyörä korjaamo, jossa työskentelee lähinnä vammaisia henkilöitä. Tämä on siis hyvin eri suunta, mutta nämä kaksi asiaa täytyy pystyä erottamaan toisistaan. Sitten tämä ylikansallinen aspekti sitä täytyy tarkastella tätä kautta yritykset voivat sitten ottaa askeleen, askeleita myös toisessa jäsenvaltiossa. Varjoesittelijä kokouksessa otin tämän jo esille, mutta ehkä täytyy määritellä tarkemmin, miten sosiaaliset yritykset, miten niitä voisi tukea mitä rahastoja olemme tässä pitäneet mielessä. Tässä muutama kohta, jotka voidaan sitten tarkistuksiin korjata. Vaikka CSRstä on toinen mietintö, niin ehkä se kuitenkin pitäisi tässäkin ottaa huomioon. Ja sitten myös kohdassa 16 esille otettu asia eli työolosuhteet. Tästähän on viime aikoina keskusteltu esimerkiksi kapitalismin näkökulmasta, joten tämä on asia, joka täytyisi ehkä ottaa mukaan. Riippumatta siitä, että kuka työskentelee ja mitä tuotetaan, niin tämä on yksi näkökanta, joka täytyisi ottaa huomioon. Kiitos. Bien, je pense qu'il n'y a plus d'autres demandes Madame McIntyre. Madame McIntyre. Sitten vielä McIntyre. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää kaikesta työstä, jota hän on tehnyt ja siitä, että hän on ollut yhteydessä myös muihin ryhmiin. Me pitkälti tuemme näitä ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt. ja tuemme kaikkea, joka edistää sosiaalisten yritysten toimintaa ja että jäsenvaltiot voivat vaihtaa hyviä käytänteitä ja niin edelleen. Mutta pari asiaa. Ehkä olen jo maininnutkin näistä esittelijälle. Sosiaalinen bisnes ja sosiaalinen yritys, niiden määritelmät englanniksi, no ne ovat sama asia oikeastaan. Eli toivottavasti ei nyt tarvitse liikaa puuttua näihin määritelmiin. Sitten tuen kohtaa viisi. Eli sosiaaliset yritykset välttämättä eivät tuota voittoa. Britanniassa on monia esimerkkejä yrityksistä, jotka tarjoavat työtä vammaisille ja toimivat kaupallisessa ympäristössä. Myöskin on järjestöjä, jotka toimivat monissa maissa. Eli Hamabelis on hyvä järjestö. Siinä on erilaisia työpajoja mukana. Ja olen huolissani siinä, että me vain estä mitään hyvää, jota nyt jo tehdään tällä hetkellä. Joskus tällaisia ikäviä yllätyksiä tulee ja haluan nyt välttää sen. Sitten kohdassa kuusi. Ja tietysti nämä yritykset toimivat eri aloilla ja markkinoilla, joten en ole varma tästä sääntelemättömästä kilpailusta. Se nyt ei oikein kuulosta järkevältä, mutta ehkä se voidaan poistaa. Ja sitten vielä kohta 13. Olen huolissani siitä, että kun tässä puhutaan säätiön perussäännöstä, niin me saatamme silloin heikentää verotuksen suverenisuutta ja sitä en voi tukea. Mutta muuten tuen tätä hyvin pitkälti ja annan sille hyväksyntäni. Si, donc cette fois-ci, je pense qu'il a plus d'autres... No nyt ei varmaan enää ole muita puheenvuoropyyntöjä, eli ennen kuin esittelijä saa puheenvuoron, niin minulta vielä pari huomiota. Otsikko on hiukan epäselvä, tässä on aika laaja käsite, sosiaalisen yrittäjyyden aloitte. Sitten solida- solida- sosiaalinen talous. Tässä valiokunnassa, esimerkiksi Tojan mietinnössä, sitä tuli pitää mielessä. Ja nyt sitten meillä on hiukan merkillinen aikataulu. Meillä on nyt tämä oma mietintö, esittelijä ilmeisesti on aika kunnianhimoinen. Ja samanaikaisesti me sitten otamme kantaa Okonin mietintöön talous- ja rahasioiden valiokunnassa. Ja siinä sitten vastaan konkreettisesti komission jäsenen Barnierin ehdotukseen siitä, miten luotaisiin rahoitusmekanismeja sosiaalisille yrityksille. Sitten Steinrockin mietinnössä on kohtia, jotka myöskin ovat osittain päällekkäin näiden asioiden kanssa. Eli oma aloitemietintö on kuitenkin tärkeä, jotta voimme välittää jonkun viestin. Ei meidän tarvitse tai siis meidän täytyy tietää, mitä teemme. Jos me haluamme vain luetteloida kaikki asiat, joista nyt ollaan keskustelemassa, niin olkoon sitten niin. Mutta oma mietinnöt ovat harvinaisia ja kallisarvoisia, joten meidän täytyy hyödyntää niitä tehokkaasti. Eli kun otetaan huomioon ala, joka katetaan tällä mietinnöllä, niin meidän täytyy selkeästi määritellä. Eli meidän täytyy katsoa, millaisen viestin haluamme lähettää oma mietinnöllä mutta uskon, että tässä hengessä esittelijä on käsitellyt vastuutaan. Ja hän saakin sitten tästä asiasta vielä loppupuheenvuoron. Esittely, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ganz kurz äh, eine Bemerkung. Kiitos, puheenjohtaja. Lyhyt huomio vain. Mitä aikatauluihin tulee, niin ne ovat aika huvittavia, koska tässä on erilaisia riippuvuussuhteita näiden eri kysymysten välillä, joilla saattaa olla myös syy-seuraussuhteita, mutta näin nyt ei kuitenkaan sitten ole. Ja pyrinkin sitten tässä mietinnössä ottamaan huomioon, että on eri lähtökohtia. Ja juuri kun puhutaan uudesta rahastosta, investointirahastosta, Tämä kuulostaa ehkä vähän paradoksaaliselta, kun puhutaan sosiaalisesta yrittäjyydestä, mutta kun tässä puhutaan myös yrityksen yhteiskuntavastuusta, eli skaala on hyvin laaja. Ja minä haluan nyt vahvistaa komission lähtökohtaa, en heikentää sitä ja toivon, että se on mahdollista. Ja kun kehitetään sosiaalista yrittäjyyttä, niin toivottavasti sitä pystytään vahvistamaan. Taustalla on, että suojellaan jo olemassa olevia rakenteita ja saata se, että rakenteet, joita on hyvin moninaisia lähtien punaisesta rihtistä ainakin korjauspalveluihin, niin ne nyt eivät kovinkaan paljon liity toisiinsa. Ja tarve yhteiskunnalle tulee kasvamaan. Ja sitten viimeinen kohta, mikä mielestäni on kaikkein tärkein. Mahdollisuuksia täytyy käyttää tai ne mahdollisuudet, ne potentiaalit, mitä on, niitä pitäisi pystyä käyttämään. Ja pitäisi olla tällainen vapaampi tapa toimia, jotta voitaisiin sanoa tällainen innovatiivinen vaihe. Ja tämä on minun mielipiteeni. Ja ehkä me saamme tästä yhteiskymmerryksen aikaiseksi ja saamme hyvän tuloksen. Kiitos. Parfait, merci beaucoup. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika 5. kesäkuuta puolelta päivin. Tarkistuksia tarkastellaan 20. kesäkuuta kompromisseja käsitellään ja niistä äänestetään sitten 10. heinäkuuta. Sitten kohta 23. McIntyren mietintö. Pienet ja keskisuuret yritykset, kilpailukyky ja liiketoimintamahdollisuudet. Me tarkastelemme lausuntoluonnosta, joka menee teollisuusvaliokuntaan. Eli valmistelija, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Eli tämä on työllisyysvaliokunnan lausunto teollisuusvaliokunnan mietintöön, ja se on oma mietintö koskien PK-yrityksiä, kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Työllisyysvaliokunnassa me tietysti keskitymme työllisyysnäkökohtiin. Eli aluksi kiittäisin varjoesittelijöitä kovasti. Heiltä olen jo saanut palautetta alkuperäisiin ehdotuksiini. Olen yrittänyt ottaa ne mukaan ja toivottavasti voimme jatkaa tällaista yhteistyötä. Kaikkihan tietävät, että koska meillä on vain 1500 merkkiä saa olla lausunnossa, niin on hyvin vaikea ottaa mukaan kaikkea, mitä haluaisimme, joten minä teen sitten lisätarkistuksia itse. Olin yrittänyt tässä nyt luoda pohjaa ja toivottavasti voimme sen pohjalta sitten saada tiiviin ja konkreettisen lausunnon. Olin toivonut, että voisin ottaa mukaan Treterin ajatukset yhden luukun järjestelmästä, hän nyt ei taida kuunnella juuri, mutta toivottavasti hän sitten tekee tällaisen tarkistuksen myöhemmin. Täällä on paljon faktoja ja lukemia liittyen pk-yrityksiin. En nyt hukkaa aikaanne toistamalla niitä kaikkia täällä. Mm, mutta mielestäni mielenkiintoista oli, että pk luovat 90 miljoonaa työpaikkaa ja niistä 30 prosenttia on mikroyrityksissä. Ja nämä mikroyritykset ovat ne, joihin meidän todella pitäisi keskittyä. Vastuuvaliokunnan esittelijän kanssa olen tehnyt yhteistyötä ja yritin olla tekemättä päällekkäistä työtä, vaan yritän täydentää hänen työtään. Ja hän tukee kohtaa yhdeksän Tarkoituksena on helpottaa mikroyrityksiä selviämään vahvistetussa pk-yritystestissä. Ei niin, että kaikki mikroyritykset saisivat vapautuksen, mutta aina kun meillä säädetään lakeja, pienet yritykset ja erityisesti mikroyritykset täytyy ottaa huomioon. Nyt odottelen varjoesittelijöiden kommentteja ja odotan ilolla yhteistyötä heidän kanssaan. Kiitos, Steinruck. Kiitoksia, hyvä kollega McIntyre, hyvät kollegat. Sosiaalidemokraattien valmistelija Reikner ei päässyt paikalle ja hän pyysi esittelemään minua omaa lausuntaan. Gregne kirjoittaa, että ensinnäkin haluaisin kiittää teitä sydämellisesti siitä, että olette olleet yhteydessä jo kaikkien ryhmien varjoesittelijöihin, järjestäneet tapaamiseen ja hän on iloinen siitä, että jatkossakin käydään keskusteluja ja toivottavasti äh, löytyy enemmistö ajatusten taakse. Sitten tästä lausuntoluonnoksesta kaikki toivovat, että äh, puolueiden äh, kesken voidaan sopia hyvästä toimintaympäristöstä pekoyrityksille ja tämä tärkeä työnantaja voidaan edistää näitä EU-ssa. Haluamme kehittää kasvua, tuottavuutta yrityksissä, kuten kokonaisuudessaan taloudessa ja nämä tekijät riippuvat kovasti siitä, miten tyytyväisiä työntekijät ovat ja minkälainen työ toimintaympäristö on. Ja tähän näkökulmaan on kiinnitetty huomiota lausunnossa. Kompromississa edistetään PK-yritysten kehittymistä, mutta sosiaalidemokraattien kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset jäävät paitsioon, erityisesti siis työntekijät. Ja sen takia kaikkien parlamentin jäsenten pitäisi kiinnittää tähän asian huomiota. Sääntöjen noudattaminen PK-yrityksissä ja mikroyrityksissä aiheuttaa niille suhteetonta taakkaa. Ja erityisen huolestuttavaan se, että pk-yritykset ja mikroyritykset kärsivät työntekijöiden turvallisuusnormien noudattamisesta, siksi ne pitäisi sulkea sääntöjen noudattamisen ulkopuolelle. Terveys- ja turvallisuusnormit EU-tasolla ovat vähimmäisnormeja. Se tarkoittaa sitä, ettei ole mahdollista säätää poikkeuksista riippumatta siitä, miten iso tai pieni yritys on kyseessä. Työntekijät pienimmissä yrityksissä eivät saa joutua isomman vaaran kohteeksi. Tämä on tietenkin tällainen no-go-ajatus ja kollega Regina on sitä mieltä, että kyllä tähän löytyy, tämän ajatuksen taakse löytyy enemmistö. Erityisesti pienissä maissa niin kuin Itävallassa, niin noin 90 prosenttia yrityksistä on mikroyrityksiä, eli niissä on korkeinta 10 henkeä töissä. Ja siksi nämä pitäisi sulkea direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ei saa syntyä kaksi, kahden tason suojatasoa. Sen takia äh, kannatamme sitä, että mikroyritykset suljetaan erityisesti työterveys- ja turvallisuussääntöjen lainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle. Tällä olisi merkittävä ö, ähm, taloudellinen ja työsuojelulaidon mukainen merkitys. Meidän täytyisi edistää Euroopan parlamentissa työntekijöiden asemaa ja luoda hyvä työympäristö, huolehtia työntekijöiden suojasta ja soveliasta työympäristöstä. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Seuraavaksi Benjon. Thank you. I would like to thank the... Kiitoksia. Kiitän esittelijää, koska meillä on ollut erinomaista yhteistyötä Tämä on erittäin tärkeää, niin kun ajatellaan tämänhetkistä taloustilannetta, että pk- ja mikroyritykset eivät ainoastaan menesty, vaan voivat edistyä ja auttaa meitä selviytymään tästä talouskriisistä. Tiedämme, että on poliittisia eri, erimielisyyksiä tästä asiasta, mutta kuitenkin ollaan samaa mieltä siitä, että meidän täytyy parantaa PK-yritysten ja mikroyritysten liiketoimintaympäristöä kuulimme huolenaiheista, että yksinkertaistaminen hallintotaakan osalta saattaa johtaa työntekijöiden parempaan sosiaaliturvaan, mutta jos olemme nyt fiksuja, niin näin ei tarvitse käydä. Asiat voidaan yksinkertaistaa ja pitää kiinni korkeista työstandardeista samaan aikaan. Britanniassa on tehty esimerkiksi turvallisuuden ja terveyden osalta, ja pk-yritysten on vaik- helpompi noudattaa sääntöjä. Emme halua, että työnteosta tulee vaarallista tai huolimatonta, mutta haluamme vain helpottaa tätä prosessia. Itse tulen mikroyrityksestä ja yritän, y- ymmärrän millaisia ongelmia on, kun yhden ihmisen täytyy vastata joka ikisestä lainsäädännön osasta – se oli niin kuin suuri työnantaja, jossa on osastoja, eri osastoja lainsäädännön eri osia varten. Eli kaikki lankea yhden henkilön kontolle, joka myöskin usein tekee fyysisesti työtä. Ja tämä täytyy nyt ottaa huomioon. Mutta meidän ei kuitenkaan pidä vaarantaa turvallisuutta tai työntekijöiden terveyttä. Tiedän, millaisia rajoituksia meillä on tässä lausunnossa. Tämä on lähinnä teollisuusvaliokunnan asia, mutta tiedän myöskin, että meillä on merkkiraja näissä lausunnoissa, jotka täytyy ottaa huomioon. Eli me teemme muutaman tarkistuksen ja niillä pyrimme kehittämään näitä jo hyviä ehdotuksia. Eli erityisesti keskitymme sähköisen hallintoon, sähköinen hallinto PK-yrityksissä, rahoituksen saatavuus. Tällaiset asiat voivat auttaa mikro- ja pk-yrityksiä laajenemaan ja näin ollen palkkaamaan lisää henkilöstöä. Ja nyt sitten odottelen yhteistyön jatkoa ja toivon, että kaikki tukevat tätä tärkeää mietintöä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Becker ja Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Hän työskentelee erittäin rakentavasti ja mielestäni tämä on oikein esimerkillistä. No, itse aiheeseen. Täällä on paljon lukuja, haluaisin mainita yhden. Jos me tiedämme, että 23 miljoonaa PK-yritystä muodostavat noin 99 prosenttia kaikista yrityksistä, niin ymmärrämme, kuinka tärkeitä nämä PK-yritykset ovat Euroopan taloudelle ja ennen kaikkea, kun tiedämme, että tämä ala voi vastustaa kriisejä paremmin kuin suuret yritykset joten se varmasti on hyödyllistä tarkastella, miten voimme helpottaa tätä taloutta. Niin kuin edelleenkin puhuja sanoi, ei saa vaarantaa työsuojelukysymyksiä, mutta täytyy katsoa, miten hallintomenoja voidaan karsia. Ehkä nämä pk-yritykset voisivat palkata yhden työntekijän, siis jokainen yhden, niin sitten oli 23 miljoonaa uutta työpaikkaa. No tämä nyt on hieman musta valkoista, mutta kuitenkin tästä nähdään, mikä rooli tällä alalla on, kun puhutaan uusista työpaikoista. Minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia on mikrorahoitus Erasmus nuorille yrittäjille. Ja sitten yhä tärkeämpi kysymys on tämä kaksijakoinen koulutusjärjestelmä. Ja tämä täytyisi ottaa myös voimakkaasti mukaan. Toivon, että mm, äh, voimme tehdä yhtä hyvää yhteistyötä tulevaisuudessakin. Kiitos. Ja zunächst vielen Dank. Es ist... Kiitokset. Ihan totta, me jo olemme kokoutuneet yhdessä valmistelijan kanssa tämän lausunnon parin. Mutta ei valitettavasti kaikki ajatukset heijastu nyt tästä tekstistä. Tässähän jo kollega Regnerin ajatuksia kuultiin ja se tuli selväksi. Eli varmasti meidän pitää vielä vähän miettiä sitä, että miten, nämä, miten tästä saadaan nimenomaan sosiaalinen lausunto. Mehän emme ole mikään ekon valiokunta tai teollisuusvaliokunta, joka käsittelee nimenomaan PK-yrityksiä, vaan me olemme e, nimenomaan sellainen valiokunta, jossa pitäisi miettiä, että miten me tässä tuomme esille tätä työllisyys- ja sosiaalivalikunnan e, näkökulmaa, ja sitä ei nyt ehkä ole tuotu vielä hyvin esille, eli tässä kyllä tarvitaan vielä tarkistusehdotuksia niin, että voidaan sitten tuoda esille juuri meidän valiokuntamme kompetenssia siitä vain halusin muistuttaa. Ja tämä tuli tosiaan kollega Regnerin mm, lausunnosta ilmi. Ja Becker nähtävästi on myöskin samaa mieltä. Eli me varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että mihin suuntaan tässä pitäisi mennä, mutta monet näistä ajatuksista eivät vielä löydy tästä tekstistä. Merci. Je ne vois plus de demande de parole. Kukaan muu ei halua puheenvuoro, eli Valmistelija McIntyre saa vielä puheenvuoron. Thank you, and I'd like to thank all the... Kiitoksia. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä kommenteista. Ehkä Steinfolk voisi toimittaa minulle Regnerille hiukan tietoja, koska olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän on varmistettava, että työntekijät kaikilla aloilla nauttivat samasta suojasta. Ja kun keskustelin Regnerin kanssa, laadimme kohdan kahdeksan. Siinä puhutaan turvallisuudesta ja terveydestä. Mutta Benjan otti esille onneksi sen, että mehän yritämme helpottaa mikroyritysten toimintaa ja helpottaa sitä, että he pystyvät noudattamaan lainsäädäntöä helpommin. Emme yritä tehdä mitään eroa yhden yritystyypin ja toisen tyypin työntekijöiden välille, vaan jos joku on täysin yksin yrityksessään, niin hänellä täytyy tehdä helpommaksi lainsäädännön noudattaminen. Ja siksi tämä Shorin ehdotus yhden lukun järjestelmästä on hyvä. Tämänhän te mainitsitte varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja olen maininnut nämä yhden lukun järjestelmät, mutta tässä nyt on sanaraja. Tässä on raja sille, kuinka paljon tekstejä voidaan laittaa. Ja... Mutta mielelläni ottaisin kyllä tämän asian mukaan. Kuuntelen kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja odottelen tarkistuksianne. Ja toivon kovasti, että saamme aikaan lausunnon, jonka koko valiokunta voi hyväksyä. Kiitos. Kiitoksia. tarkistuksen jättämiselle on 5. kesäkuuta puolelta päivin. Niitä tarkastellaan 20. kesäkuuta. Seuraavan päivänä niistä äänestetään. Ja sitten teollisuusvaliokunta äänestää 11. heinäkuuta. No nyt sitten minun täytyy esittää teille suullinen kysymys ja suullinen vastaus ja päätöslauselma esitys, joka liittyy tähän kysymykseen. Tämän koordinaattorien aloite. Eli pienten ja keskisuurten yritysten sääntelytaakan keventämisen työllisyysnäkökohdat. McIntyren mietintöhän liittyy, lausunto liittyy teollisuusvaliokunnan mietintöön ja siellähän on otettu huomioon tiettyjä asiakirjoja, joita on saatu komissiosta. Ja niissä on puhuttu sosiaalisista ulottuvuuksista tässä politiikassa tai strategiassa – mutta se ei ollut riittävän hyvin esillä. Koordinaattorit sitten esittelevät tämän kysymyksen ja päätöslauselman. Eli tässä kysymyksessä, suullisessa kysymyksessä, josta keskustellaan sitten yhteisesti työllisyysvaliokunnan PK-mietinnön yhteydessä. Ja mehän korostamme sitä, kuinka pitkälti on riski, että hallinnollisten kustannusten supistaminen johtaa sitten työntekijöiden sosiaaliturvan heikkenemiseen, kun ne toimivat tämän tyyppisissä yrityksissä. Ja sitten, miten PK- ja mikroyrityksiä voivat tehostaa palkansaajien edustusta. perustaa edustuselimiä. Sitten kysymme myöskin komissiolta, millaisiin, millä tavalla pk-yritykset saavat mikrorahoitusta joka otetaan sitten käyttöön seuraavan vaalikauden alussa. No, meillä on sitten vastauksia näihin kysymyksiin. No, sit muistuttaisin tietysti pk-yrityksistä, jos nyt katsoo vaikka työllisyyttä ja joustavuutta, niin pahoittelemme sitä, että harvat jäsenvaltiot ovat tehneet pk-yritysten testejä kansallisella tasolla. Siis tämähän liittyy siihen ajatukseen, että jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi olla jonkinlainen keino, jolla ennen kansallista lainsäädäntöä voidaan varmistaa, miten lainsäädäntö vaikuttaa pk-yrityksiin. Tällä tavallahan voidaan sitten vähentää hallinnollista taakkaa. Me ehdotamme myöskin, että mikroyritykset jätetään tietyn, lain, tietyn lainsäädännön osien vaikutusalan ulkopuolelle. Ja olemme huolissamme siitä, että sosiaaliturvan taso on korkea yhtäältä, mutta toisaalta on sitten työvoimaa. Ja työehtosopimuksia, erityisesti kun kyse on ihmisarvoisesta työstä. Pidämme hyvänä komission aloitetta julkistaa kymmenen lakia ja aloitetta, jotka ovat kaikkein raskaimpia hallinnollisesti pk Ja pyydämme, että komissio perustaisi eurooppalaisia tiedotuspisteitä ja että se loisi hyvien käytänteiden foorumin. Me vastaamme tämän edustuskysymykseen, erityisesti itsenäisten ammatin harjoittajien osalta. Se on tärkeää, jotta sosiaalinen vuoropuhelu koskettaa myöskin pk-yrityksiä. Pidämme hyvänä sitä, että komissio haluaa edistää rahoitusta rakennerahastosta. Se on pienille yrityksille tärkeää, siis myös pk-yrityksille. Me myöskin katsomme, että yleisesti jäsenvaltioissa yrittäjien kilpailua tulee edistää koulutuksen kautta – ja me tuemme kaikkia aloitteita, joilla edistetään kielten oppimista, erityisesti pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä. Koulutushan on tärkeää tällaisissa yrityksissä. Näitä PK-sääntöjä pitää soveltaa myöskin itsenäisiin ammatinharjoittajiin – Harkinhan on käsitellyt näitä myöskin globalisaation yhteydessä. Ja muistutamme vielä tästä kohdasta yhdeksän. Eli tässä nyt hiukan näette, millaisia ajatuksia tähän päätöslausamaan on otettu mukaan. Haluamme siis vähentää pk-yritysten hallinnollista taakkaa, mutta meidän ei kuitenkaan pidä purkaa kaikkea sosiaalilainsäädäntöä ja neuvottelumahdollisuuksia. Ensimmäisen puheenvuoron saa Clark ja sen jälkeen sitten Benjo. Clark, olkaa hyvä. Thank you, President. I have a very great deal agreement. Kiitos äh, puheenjohtajan. Olen äh, samaa mieltä esittelijän kanssa kysymysten kanssa. Koulutuksella on erittäin tärkeä rooli tässä suhteessa, mutta ehdottaisin, että kun puhutaan pk yrityksestä ja niiden auttamisesta, niin pitäisi vähentää byrokratiaa ja sääntelyä. Tämän täytyy olla meidän ehdotuksemme. Se on suurin este pk-yrityksille, ennen kaikkea yksityisyrittäjille ja myös, jotta ne voivat palkata uusia työntekijöitä. Tässä vaaditaan, että tulisi tukea pk-yrityksiä siinä, että perustettaisiin tällaisia erittäisiä tahoja ja niin edelleen. Ja tämähän nyt vie aikaa varsinkin yksityisyrittäjältä. Miten hän pystyy nyt osallistumaan kaikkiin tällaiseen ja sitten vielä johtamaan yritystäkin siinä sivussa? En usko, että se tulee auttamaan ja varmasti sääntelytaakka vain kasvaa. Mutta sitten vielä kahdesti valiokunnassa ja täysistunnossa olen kysynyt komission jäsen Andorilta, mitä hän aikoo tehdä tukeakseen pk-yrityksiä, että byrokratiaa ja sääntelyä voitaisiin vähentää, vähennettyä. Hän ei ole koskaan vastannut. Ja mitä nyt, kun komission puheenjohtaja Barroso itse on sanonut, että byrokratia kuristaa pk-yrityksiä, mutta vieläkään ei ole saatu vastausta tähän Joten puheenjohtaja viittaisin tähän kohtaan kolme suullisessa kysymyksessä, mihin komissio toimi on ryhtynyt tarkastellakseen, miten pk-yritykset ovat päässeet kiinni eh, EU-rahoitukseen. Niin no ehkä tätä nyt voitaisiin hieman laajentaa, että ollaanko tosissaan siinä, että halutaan auttaa yleisesti pieniä yrityksiä? Euh, merci, vous aurez tout l'occasion de, de contribuer à... Euh. No tehän olisitte voinut antaa panoksenne tähän ja tehdä näitä ehdotuksia tarkistusten kautta. Sitten Benjon. Yes, I'd like to thank you for... Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä äh, lausunnosta. Siinä on hyviä ajatuksia. Siinä on tietenkin paljon kytkentöä edelliseen lausuntoon ja tässähän puhutaan aika pitkälle siis samoista aiheista. Olin vähän pettynyt komissaari Andresin vastaukseen viime viikolla Strasbourgissa. Hän oli aika puolustuskannalla erityisesti tämän sääntelyn osalta, mutta tässä lausunnossahan meillä, me esitämme monia myönteisiä ajatuksia ja niitähän tarvitaan sitten kun olemme puhuneet asioista, niin emme välttämättä kaikista ole samaa mieltä, mutta kyllä tässä on paljon hyviä ajatuksia. Ja yksi asia, jonka osalta kannattaa olla varovainen, niin ö, sääntelyn kohdalla koskee kansallisia tuntoja. Tiedän, että yhdistyneessä kuningaskunnassa niin erityisesti ö, tiedotusvälineet ovat lehdet ovat hyvin innokkaasti puuttumassa näihin sääntelykysymyksiin, joten täytyy olla kyllä valppaana, kun laadimme lainsäädäntöä. Ja täytyy myös miettiä erilaisia, erilaisia taloudellisia tilanteita eri jäsenvaltioissa. Kun katsotaan työntekijöiden sosiaaliturvaa, niin en ole yhtä synkkämielinen, että eh, lainsäädännöllä automaattisesti eh, voitaisiin jotenkin tällä tavoin huonontaa työntekijöiden tilannetta. Jos teemme kaiken fiksusti ja liikumme oikeaan suuntaan, niin ei niin suinkaan välttämättä tarvitse käydä. Ja yhdestä asiasta olen hyvin pitkälle samaa mieltä. Nimittäin siitä, että voimme varmasti parantaa pienten yritysten osuutta yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Ne unohtuvat usein jäsenvaltioissakin, kun järjestetään kuulemisia. Kuulemisethan ovat sellaisia, joissa otetaan huomioon ammattijärjestöjen mielipiteet ja isojen yritysten mielipiteet, mutta usein pikkuyritykset sitten on, jäävät unholaan. Ja se olisi kuitenkin sellainen taho, jota kannattaisi kuulla, kun lainsäädäntöä laaditaan. Isojen yritysten on helppo saada äänensä kuuluviin, mutta ei välttämättä pienten. Ja tämä ajatus siitä, että pienet yritykset otetaan mukaan tähän kehikkoon, on erittäin hyvä ja voin tukea sitä. Sitten äh, se, mitä kollega Clark sanoi siitä, että perustetaan tällaisia edustavia elimiä, niin varmasti suurimmassa osassa jäsenvaltioita tällaisia elimiä jo on, joissa PK-yritykset ovat jo perustaneet omia elimiään. Näistä kuulee jatkuvasti, kun käsitellään uusia lainsäädäntöehdotuksia. Enkä ole suinkaan varma, että olemmeko nyt tosiaan siinä tilanteessa, että joissakin jäsenvaltioissa eh, tällaisia edustuksellisia elimiä ei olisi. Eli haluaisin tästä nyt vähän lisää selvitystä kyllä, että mitä tällaisilla edustuksellisilla elimillä tarkoitetaan. Mutta aion tehdä kyllä joitain tarkistuksia eh, sekä päätöslauselmaehdotuksen jotka todennäköisesti ovat sitten rakentavia ja voimme sitten edelleen tehdä yhteistyötä tämän asian tiimoilta ja saamme aikaiseksi hyvän asiakirjan. Kiitoksia. Kiitos, Schröter McIntyre. No, minulle on tärkeää tässä aiheessa, ennen kaikkea myös päätöslauselmassa, viitata komission paperiin. Liitteessä on poikkeuksia, mitä työsuojeluun tulee ja mitä oikeuksiin tulee pk-yritysten näkökulmasta. Ja mielestäni näitä ei voida hyväksyä. Nämä ovat perustavalaatua olevia oikeuksia ja mielestäni niillä on korkeampi arvo kuin niin kutsulla byrokraattisilla taakoilla PK-yrityksille. Haluaisin tässä mainita esimerkin. Työntekijöiden lähettämistä koskeva direktiivi on sellainen, että pk-yritykset jäävät sen ulkopuolelle. Ja sitten kun puhutaan palvelualasta, jossa on oikeastaan vain PK-yrityksiä, niin tämä tarkoittaa, että näillä lähetetyillä työntekijöillä ei olisi minkäänlaista suojaa. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä suojamuoto. Ja tätä minä en voi hyväksyä, koska tämä olisi massiivista sosiaalidumppausta – Meillä 95 prosenttia yrityksistä ovat PK-yrityksiä, kun puhutaan palvelualasta, niin tässä oikeastaan sitten turvauduttaisiin palkkadumppaukseen. Eli tässä voidaan rajat ylittävästi toimia. Ja voidaan dumpata siis markkinoita ja yritykset, jotka sitten tulevat rajan yli, tulevat epäoikeudenmukaisen kilpailun alueelle. Ja sitten ne, jotka pitävät säännöstä kiinni, koska kansallinen lainsäädäntö niin vaatii, niin sitten ne joutuvat maksamaan lisää. Ja mielestäni tähän tulisi puuttua tämän asiakirjan puitteissa ja haluaisin, että todellakin tässä mm, keskityttäisiin tähän kysymykseen. Kiitos. Kiitos sitten McIntyre ja sitten Falber. Thank you, Madam Chairman. Um... Kiitoksia. Muiden tavoin pidän erittäin hyvänä erityisesti päätöslauselmaa tästä asiasta – tähän silloin saa paljon enemmän sanoja mukaan kuin lausuntoon. Eli varmasti laadimme muutamia tarkistuksia. Erityisesti pidän siitä, mitä sanotte PK-yritysten kasvusta ja miten se liittyy yrittäjyyteen. Ja sitten itsensä työllistävät henkilöt, niiden avulla voidaan huomattavasti vähentää työttömyyttä Euroopassa. No sitten kollegat mainitsivat sen, että PK- ja mikroyritykset perustaisivat erillisiä edustuselimiä. No itse olen vetänyt mikroyritystä ja itse olin PK-yritysten edustuselimessä – ja jos tätä tarkoitatte, niin sitten tuen sitä ihan täysimittaisesti. Mutta tiedän kuitenkin, että on paljon tällaisia elimiä, ja varmasti monissa maissa jo nyt tällaisia on olemassa, emmekä halua nyt mitään päällekkäisyyksiä. Eli meidän pitää kannustaa jäsenvaltioita ja jakaa hyviä käytänteitä. Ja hyvin paljon, mitä tähän on laitettu, on erinomaista. Ja odottelen jatkoyhteistyötä tämän tiimoilta.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 todellakin pk-yritysten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta. Ei pk-yrityksessä voi olla ammattijärjestöä. Työnantaja sanoo, että ei tässä tarvita mitään ammattijärjestöjä, mehän näemme joka päivä. Sitten puhutaan työpaikkojen luomisesta, mutta markkinat luovat työpaikkoja, jos isot yritykset irtisanovat. Jos isot yritykset muuttavat pois Euroopasta, niin kuka sitten ostaa palveluita? Minä voin ostaa palveluita vain, jos nautin palkkaa. Eli ketä varten näitä työpaikkoja luodaan? Mitä tässä ihmisen odotetaan tekevän? joka kerran kun kuullaan komissaari, oli sitten Spidla tai Andor kyseessä, niin ja puhutaan työlainsäädännöstä, niin silloin jäsenvaltiot alkavat vinkumaan toissijaisuusperiaatteesta ja perheestä ja hylkäävät ehdotukset, koska sanotaan, että tarvitaan kilpailukykyä, halutaan kilpailla matalilla palkoilla, heikoilla ammattijärjestöillä ja lainsäädännön polkemisella. Kiitoksia, että muistutitte todellisuudesta, mutta nimenomaan tästä kaksitahoisuudesta johtuen, jota Euroopassa on olemassa, meidän pitää kertoa, mitä mieltä me olemme asioista. Ja kun nyt puhutaan Euroopan kilpailukyvystä jokaisessa jäsenvaltiossa ja toisaalta jokainen maa haluaa pitää kiinni toissijaisuusperiaatteesta. Tämä on hyvin arka aihe. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti jollain tavalla vaikuttaa ja muistuttaa siihen, mikä on eurooppalaisen sosiaalimallin perusta. Koska jos yhtäältä Euroopan parlamentti mietintö mietinnön jälkeen vetoaa siihen, että kehitetään pk-yrityksiä, koska niihin luodaan niitä työpaikkoja, ja sitten emme kuitenkaan sano mitään sosiaalikysymyksistä, niin silloinhan me luomme sellaisia paikkoja, joihin työpaikkoja ehkä saadaan luotua, mutta tätä me emme halua. No tietysti koulutuskysymykset työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, palkkaneuvottelut pk-yrityksissä, ne ovat erilaisia kuin suurissa yrityksissä. AY-liikkeiden rakenteet on keksitty ja nehän syntyivät suurten yritysten toimintamallissa. Nythän me olemme kehittymässä kohti toisenlaisia yritysrakenteita ja nyt täytyy miettiä, millä tavalla näissä taloustilanteissa sosiaalitilanteet voidaan ottaa huomioon. Ja yksi ehdotus, johon täytyy palata, ja te varmaan teette siihen tarkistuksia, ja Benjonhan puhui tästä, eli on tunnustettava edustuselimiä, No, tämä on nyt uusi tapa tietysti miettiä sosiaalikysymyksiä. Kyllä minä sen ymmärrän. Mutta jos me emme sano asioita suoraan, niin mitään ei tule tapahtumaan. Yksi esimerkki. Riippumatta näistä sosiaalikysymyksistä. Jos me esimerkiksi haluamme, että kaikki mitä sanomme vihreistä asioista, sosiaalisesta taloudesta, kestävästä taloudesta – jos haluamme, että sitä tulee todellisuutta, niin ei riitä, että pidämme Pariisissa tai Brysselissä tai Lontoossa hienoja puheita. Ja sitten neuvostossa vain toistetaan fraaseja, vaan paikan päällä taloudellisten toimijoiden on toteutettava näitä strategioita. Ja jos ajatellaan vaikka rakennusalaa, mehän sanomme, että kun esimerkiksi remontoidaan rakennuksia, silloin pitää enemmän käyttää kestäviä materiaaleja, jotka ovat myös ympäristöystävällisiä. Jos ei kouluteta käsityöläisiä ja pk-yrityksiä, jotka toimivat hyvin pitkälti tällaisilla aloilla, niin silloin me epäonnistumme. Eli riippumatta näistä varsinaisista sosiaalikysymyksistä, jos nämä koulutuskysymykset, rakenteelliset kysymykset pk-yritysten rakenteen osalta jätetään huomiota, niin se on paha virhe. Tämä on yksi aihe, jota me voimme käsitellä tämän päätöslausuman kautta. Olen täysin samaa mieltä Schröterin kanssa siitä, että kun Stoiberin mietinnössä ehdotettiin, että pk-yrityksissä tehtäisiin poikkeus työsuojan osalta, niin se ei tietenkään ole sellainen ehdotus, jota me voisimme tukea. Mutta varmasti voimme olla kekseliäitä ja voimme sopeuttaa pk-yritysten rakenteita olosuhteiden mukaan. Mutta ja sitten McIntyren mietintö Mielestäni tämä päätösasemaesitys mahdollistaa sen, että me kaikki voimme ilmaista kantamme asiaan sitten tarkistusten kautta. Niin mäkin sanoin, älkää nyt olko mitenkään kateellinen, koska uskon, että tarkistusten kautta me voimme tasapainottaa tätä tilannetta näiden kahden, välisen, kahden mietinnön välinen tasapaino saadaan aikaan. Ja Tällä hetkellä emme vielä ihan ole tasapainossa, mutta varmasti te sitten oikaisette tämän tilanteen. Sitten määräaikatarkistettamiselle päätösasmaesitykseen ja suulliseen kysymykseen ja samaan aikaan McIntyren mietintö. Nämä kaksi tekstiä etenevät samanaikaisesti, eli määräaikatarkistettamiselle on myöskin 5. kesäkuuta puolelta päivin sitten tarkistuksia tarkastellaan 20. kesäkuuta ja äänestys on sitten 21. kesäkuuta. Sitten tärkeä kohta esityslistalla. Kyse on Birgit Sippelin lausunnosta. Direktiiviehdotus julkiset hankinnat – Tämä on yhteispäätösmenettelyssä. Tämä kuuluu sisämarkkinavaliokunnalle. Ja valmistelija saa nyt puheenvuoron ja voitte esitellä tämän lausuntoluonnoksen. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will mit einer Formulierung beginnen, die... Kiitos. Haluan tässä aloittaa komission lauseella täällä sanotaan, että tulevaisuudessa julkisilla hankinnoilla pitäisi tukea ennen kaikkea myös Eurooppa 2020, 2020 strategia, ei ainoastaan mitään ympäristöpolitiikkaan tulee, vaan myös sosiaalipolitiikkaan. Tämä on mielestäni erittäin hyvä lähtökohta, mutta itse artikloissa tämä ei ole sitten nähtävissä. Komission ehdotus jää tässä taka-alalle ja uskon, että meidän työllisyysvaliokuntana täytyisi tehdä parannuksia tähän. Mitä BKT tulee, niin noin 18 prosenttia käytetään julkisiin hankintoihin EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että julkiset hankinnat ovat kestävän kehityksen kannalta tärkeä asia. Tässä on kysymys julkisista varoista, mm, verorahoista, joista täytyisi saada paras mahdollinen hyöty irti kaikille osapuolille. Olen tässä keskittynyt sosiaalisiin kriteereihin ja sosiaalinormeihin, työnormeihin. Uskon, että tämä on tehtävämme työllisyysvaliokunnassa. Ehkä muutama kohta tässä lyhyesti. Ensinnäkin tämä yksi termi ähm, taloudellisesti edullisin, koska ähm, jos puhutaan nyt taloudellisesti edullisimmasta, niin ehkä tarjous on tällainen joustava muotoilu. No mitä näihin sitten sosiaalinormeihin tulee, niin, niin tämä ei täysin mainita ainoastaan johdanto-osan kappaleessa, vaan myös konkreettisesti näissä artikloissa – ja tässä ei pitäisi puhua ainoastaan kansainvälisistä sopimuksista ja eurooppalaisista säännöistä, koska mielestäni niistä täytyy joka tapauksessa pitää kiinni, vaan tässä pitäisi myös kiinnittää huomiota kansalliseen lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Ennen kaikkea kun puhutaan rajat ylittävistä tapauksista ja totta kai myös ILO-sopimuksesta täytyy pitää kiinni, se täytyy ottaa liitteissä huomioon. No sitten täytyisi myös olla mahdollista ottaa sosiaalisia kriteitä mukaan teknisiin kriteereihin. Esimerkiksi, että luodaan tietyt työolosuhteet heikommassa osassa oleville ja niin edelleen. Mitä teknisiin määritelmiin tulee, niin niiden täytyisi olla sisällöllisesti samanlaisia, mutta muodollisesti erilaisia. Tässä puhutaan ensinnäkin ehdoista, mitä näihin kriteereihin tulee. Ja sitten myös kun puhutaan alihankkijoista, niin me tarvitsemme tässä selkeän ketjun, kun puhutaan alihankkijoista. Ennen kaikkea kun puhutaan työlainsäädännöstä, sosiaalilainsäädännöstä. Sitten mitä sosiaalisiin palveluihin tulee, niin tässä siis olla henkilöiden kohdistuvia palveluja suojella ennen kaikkea. Täytyy olla tiettyjä laatukriteereitä Ja tässä täytyisi myös kunnioittaa sosiaalinormeja työpaikalla. Ja kun on keskusteltu komission ja muiden kanssa, niin äh, ammattijärjestöjen tarjoamat palvelut täytyisi poistaa myös tätä liitteestä. Se on aiheuttanut sekaannusta. Ja lisäksi on tärkeää, että äh, kohta neljä, governance, Tämä on tärkeää, koska on havaittu puitteita, mitä julkisiin hankintoihin tulee. Jos tällaiset puutteet havaitaan, ne niin täytyisi sitten ot- laittaa tiettyyn rekisteriin, johon pääsee käsiksi, ja se sitten saattaisi olla kriteerinä seuraavassa tapauksessa. Valvonta on myös tärkeä sääntöjen valvonta ennen kaikkea, kun puhutaan sosiaali- ja työnormeista, ja tämä täytyisi olikin ottaa huomioon. Niin, no minä nyt keskityn tässä ehkä joihinkin odellisiin näkökantoihin, mutta uskon, että kollegat muista ryhmistä varmasti vielä ottavat kantaa tähän ja odotan mielenkiintoista keskustelua. Madame Esaja. Sitten Esaja. Thank you, Madam Chair. I'm going to use my mother tongue, Finnish. Kiitoksia. Minä käytän suomea. Palu julkisista hankinnoista tehostaa julkisten varojen käyttöä ja avaa palveluiden tarjoajille yhdenvertaisen ja avoimen kohtelun. Periaatteessa myös kannatan komission näkemystä edistää julkisissa hankinnoissa PK-yritysten asemaa, innovaatioita ja sosiaalisia ja ympäristökin aspekteja. Nämä seikat ovat monille yrityksille nimenomaan kilpailutekijöitä. Mutta kyse on mielestäni siitä, että miten nämä tekijät voidaan parhaiten ottaa huomioon hankintaprosessissa ilman, että vaarannetaan julkisten hankintojen toimivuus, tasapuolinen kilpailu ja sitten verovarojen tehokas käyttö. On huomioitava se, että jo nykyinen sääntely mahdollistaa sen, että hankintayksiköt voivat halutessaan edellyttää niiltä yrityksiltä, jotka tulevat mukaan kilpailutukseen, tietyt vähimmäiskriteerit. Vähimmäiskriteerejä on varmasti se, että olemassa olevaa lainsäädäntöä maassa noudatetaan. Hankintayksikkö voi edellyttää, että mukaan pääsevät ainoastaan sellaiset yritykset, jotka ovat huolehtineet työnantajavelvoitteistaan, maksaneet kaikki verot ja sosiaaliturvamaksut ja ovat taloudellisesti myöskin kunnossa olevia yrityksiä. Ja tällä tavalla käytännössä tapahtuu. Lisäksi on monissa maissa vielä lainsäädäntöä, joka varmistaa sen, että tilausprosessissa myös sosiaaliset asiat ovat kunnossa. Esimerkiksi omassa kotimaassani Suomessa on erillinen tilaajavastuulaki, joka velvoittaa tilaajan, joka käyttää vuokratyövoimaa tai alihankintaa, varmistamaan sen, että sopimusosapuolella lakisääteiset velvoitteet ovat hoidettuna ja että sovelletaan työehtoja. Näen kuitenkin ongelmallisena tässä raportoija Sippelin ehdotuksessa tuoda nämä sosiaaliset kriteerit ehdotetulla voimalla tarjouksen valintaperusteiksi. Työelämän ongelmia, ne ovat vakavia ja niihin tulee tarttua, mutta niitä tulee käsitellä omassa lainsäädännössä, ei mielestäni julkisten hankintojen direktiivien kylkiäisenä. Ja ennen kaikkea on tärkeää korostaa hankkia osapuolen ostoosaamista, jotta osataan asettaa sellaisia kriteerejä, että pelkästään hinta ei ole ainut ratkaiseva tekijä. On ongelmallista, jos nämä valintaperusteet loittanevat liikaa itse tästä hankinnan kohteena olevasta tavarasta tai palvelusta. Tällöinhän sitten viranomainen ei enää ostakaan hinta-laatusuhteeltaan parasta vaikkapa vanhusten asumispalvelua, vaan palvelu ostetaan kenties yrittäjältä, joka torjuu parhaiten kasvihuone- ilmiötä tai pitää parhaiten huolen sukupuolten tasa-arvosta. Mutta ei ole varmuutta, että silloin välttämättä saadaan enää parasta mahdollista vanhusten asumispalvelua. Joten varmasti näihin kohtiin tulen omissa muutosesityksissäni kiinnittämään huomiota. Ehkä vielä pari tekijää. Raportoijalla tuntuu olevan lähestulkoon liiottelenko nyt, jos sanon vihamielinen suhtautuminen alihankkijoihin. Täytyy muistaa, että alihankkijoissa on hyviä ja huonoja. Alihankkijayritys saattaa olla erittäin hyvin asiansa hoitanut pieni PK-yritys, joka ei koskaan pystyisi osallistumaan julkisiin hankintoihin oman pienen kokonsa tähden. Mutta sitä kautta, että sopimusosapuoleksi valittu yritys pilkkoo tämän urakan pienemmille, hyvin asiansa hoitaville alihankkijoille voidaankin edistää pk-yritysten osallisuutta julkisiin hankintoihin. Ja sen tähden toivoisinkin, että raportoja ei lähtökohtaisesti leimaisi kaikkia alihankkijoita huonosti asiansa hoitaviksi yrityksiksi. Vielä viimeisenä asiana nostaisin esille sosiaaliset palvelut lähtökohtaisesti jaan raportoijan ja myöskin komission näkemyksen siitä, että sosiaaliset palvelut ovat monta kertaa sensitiivisiä palveluja. On kysymys pitkäaikaissairaiden, vammaisten, eh, vaikeassa asemassa olevien ihmisten tarvitsemisista, tarvitsemista palveluista, jolloin palvelun tarjoaja, anteeksi, palvelun vastaanottaja ei ehkä itse pysty valvomaan saamansa palvelun laatua. On todella tärkeää kuitenkin muistaa, että nimenomaan sosiaalipalveluiden alalla on paljon mahdollisuutta hyvälaatuisten pienten mikro- ja pk-yritysten osallisuudelle. Erityisen paljon sillä alalla syntyy työpaikkoja naisyrittäjille. Ja se, että raportoija lähtökohtaisesti lähtee siitä, että sosiaalipalveluja ei laisinkaan tulisi olla mukana julkisissa kilpailutuksissa, on mielestäni ongelmallinen. Sosiaalipalveluissa on paljon mahdollisuutta tehdä hyvää ja laadukasta palveluyrittäjyyttä ja on nimenomaan julkisen palvelun hankkijan käsissä se, että millaisia kriteereitä näille palveluille asetetaan. Odotan innolla yhteistyötä raportoijan kanssa. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Onko komissio paikalla? Haluatteko puhua? No niin, Antaa tulla. Bonjour, euh, tout d'abord. Kiitoksia. Aluksi komissio haluaisi kiittää tästä lausunnosta ja mekin odottelemme kärsimättömänä lopullista lausuntoa. Eli nyt muutama huomio yleisesti muutamasta kohdasta, joita meidän mielestämme on pidettävä mielessä, kun direktiiviä uudistetaan. Ensinnäkin täytyy välttää epämääräisiä käsitteitä, koska epämääräiset käsitteet luovat sitten soveltamisongelmia. Sitten ne luovat myöskin oikeudellista epävarmuutta sekä julkisille ostajille että yrityksille. Ja siitä saattaa sitten aiheutua oikeusjuttuja. Me haluamme myöskin muistaa syrjimättömyys, avoimuusperiaatteet. Komissio on samaa mieltä sosiaalisesta lähestymistavasta julkismarkkinoilla, mutta kriteerit täytyy määritellä sillä tavalla, että niitä voidaan arvioida objektiivisesti. Ja tällä tavalla voidaan sitten hakijat laittaa järjestykseen. Sitten pitää löytää oikea tasapaino sen välille, millä tavalla pitää edistää sosiaalista osallistuvuutta julkisten markkinoiden kautta ja toisaalta ei pidä luoda hallinnollista takkaa, joka on suhteettoman suuri PK-yrityksille. Sitten sosiaaliset kysymykset on pidettävä myöskin mielessä. On muistettava sisämarkkinoiden periaatteet. Ja kiitän teitä huomiosta. Ähm, merci, madame la rapportrice. Kiitoksia sitten valmistelija. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia Haluaisin erityisesti kiittää kollega Essayaa hänen huomioistaan. Ihan pari ajatustana tästä alihankinnasta. Alihankkijoiden kohdalla pitäisi olla siis kyseessä samat ehdot kuin tämän päähankkijankin kohdalla. Eli siis näitä on sekä hyviä että huonoja että vähemmän huonoja. Ja täytyy asettaa kriteerit, joiden myötä huonot tarjoajat saavat näitä mm, sopimuksia. Sitten mitä tulee pienten yritysten osallistumiseen, niin meidän pitää olla tarkkana sen suhteen, että ei synny aivan mahdotonta byrokraattista takaa. Mitä sillä tarkoitetaan? Eli jos kyseessä on se, että täytyy noudattaa direktiivin työterveys- ja turvallisuussääntöjä tai maksaa sosiaaliturvamaksut, niin silloin se on mielestäni aivan itsestään selvää, eikä kyseessä ole mikään mahdoton byrokraattinen taakka. PK-yritysten kohdalla ei kyse ole myöskään pelkästään alihankinnasta kyse, vaan voidaan puhua muistakin mahdollisuuksista, jolloin isot hankkijat voivat esimerkiksi osittaa näitä isoja sopimuksia ja näin sitten PK-yrityksetkin pääsevät mukaan kriteerien kohdalla, niin sekä ympäristökriteerit että sosiaaliset kriteerit niin niiden kohdalla tietysti aina on kyse siitä, että miten nämä kriteerit määritellään ja muotoillaan niin, että kaikki ne ymmärtävät. Mutta tässäkin kohtaa, niin jos kyseessä on se, että maksetaan samaa palkkaa samasta työstä samalla työpaikalla, niin se on selvää periaate, joka ei varmasti aiheuta mitään byrokratiaa työpaikalla, vaan sitä on helppo noudattaa. Mutta Mehän käymme tästä varmasti vielä paljon jännittäviä keskusteluja. Olen etukäteen iloinen muiden ryhmien tarkistuksista. Merci beaucoup. Kiitoksia. Määräaikatarkistus jättämiselle on 12. kesäkuuta puolelta päivin. Tarkastelemme niitä 10. heinäkuuta. Kompromissia tarkastellaan 18. syyskuuta ja sitten Samana päivänä on äänestys ja tällä tavalla sisämarkkinavaliokunta sitten voi äänestää, jos mikään ei muutu, 10. lokakuuta. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Kohta 26. Tarkastelemme lausuntoluonnosta, jonka Ludvigson on laatinut. Aiheena on koulutus Eurooppa 2020. Kyse on kulttuurivalikunnan oma-aloitemietintö. Ja ilmeisesti Therkas on nyt Ludvigsonin sijainen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ludvigson nyt ei päässyt paikalle ja hän pyysi, että kertoisin teille näistä perusajatuksista hänen ehdotuksissaan kulttuurivaliokunnalle. Näitä on neljä. Ensinnäkin Ludvigson muistuttaa kulttuurivaliokuntaa, että koulutus on erittäin tärkeä, jotta yritykset ovat pätevällä tasolla. Ja sehän on strateginen kysymys nyt kriisin aikana, ei pelkästään nuorille, vaan myöskin koko Euroopan tuotantoteollisuudelle. Sitten toinen seikka, se liittyy tietysti tähän ensimmäiseen, eli on selkeä yhteys koulutustason ja työllistymismahdollisuuksien välillä, joita nuorilla on. Eli täytyy muistaa, että koulutus on sijoitus eikä pelkästään menoja. Ja nyt kun elämme tätä kriisin aikaa, jäsenvaltioiden on nähtävä asia todellakin investointina eikä menona. Ja ikävä kyllä nyt sielläkin, missä eniten on tarpeita koulutukselle, niin koulutusta on leikattu nuorilta, ikävä kyllä. Sitten kolmanneksi Ludvigson korostaa, että mitään etuja ei tästä tule, mikäli heillä ei ole riittävästi tietoja. Eli se, mikä välillä vaikuttaa julkiselta tiedolta, se ei välttämättä olekaan kaikkien tiedossa. Ja siksi meidän pitää tässä asiassa tehdä lisäponnistuksia. Sitten Ludvigson vielä katsoo, ja tästä on paljon näyttöä, että pahin ongelma tällä hetkellä on nuorten määrä, jotka lopettavat opintonsa saamatta mitään tutkinto- todistusta. Eli tähän, tässä kohtaa meidän täytyy sitten tehdä leikkauksia, eli meidän täytyy leikata koulupudokkaiden määrää. Tämäkin selkeästi tilastojen mukaan liittyy hyvin läheisesti nuorisotyöttömyyteen. Ne, jotka ovat koulupudokkaita, ja Ludvigson myöskin sanoi, että hän on valmis neuvottelemaan tästä ja heinäkuun asti voidaan tehdä tarkistuksia ja siihen asti hän on avoin kaikille ehdotuksille. Kiitos. Merci. Monsieur Benyan. Sitten vielä Benyan. Yes, um, I have a, simply have a statement to, niin minulla olisi Mannerin lausunto tästä asiasta. Hän on varjoesittelijä. Hän sanoi, että ensinnäkin haluaisin kiittää valmistelijaa hänen lausunnostaan. Koulutus ja on hyvin tärkeä kysymys nuorison tulevaisuuden kannalta ja tarvitaan uusia tietoja ja taitoja kaikille koulutuksen avulla on mahdollista saavuttaa tavoitteet 2020 strategiassa 2020 strategian tavoitteet täytyy panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja täytyisi investoida pitkällä aikavälillä eikä pelkästään lyhyellä aikavälillä. Tässä talouskriisin yhteydessä tarvitaan ratkaisuja sille, miten voidaan luoda kasvua. Leikkaukset koulutusbudjettiin eivät ole kestävä ratkaisu. Nuorisotyöttömyys on yksi kaikkein suurimmista haasteista Euroopassa koulutus ja ammattikoulutus ovat vaihtoehto korkeakoulutukselle ja nuorisotakuulla voidaan parantaa EUn nuorten tilannetta ja päästä nuorisotyöttömyyden ongelmista. Erasmus kaikille ohjelma mahdollistaa myös sen, että korostetaan opiskelijoiden työharjoittelua ja työkokemusta. Tulen tekemään tarkistuksia ja odotan hyvää yhteistyötä valmistelijan kanssa. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Onko komissio paikalla? No, komissio ei ole kiinnostunut omaa mietinnöstä. Serkas, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Ja haluan kiittää häntä aktiivisuudesta ja välitän nämä viestit sitten Ludvigsonille. No, se on kauhean kiva määräaikatarkistus jättämiselle on 4. heinä kesäkuuta 2012. Ja tämä hyväksytään sitten valiokunnassa, kulttuurivaliokunnassa 10. heinäkuuta. Esityksistä on käyty läpi. Muita asioita ei ole. Eli Seuraava valiokuntakokous on 20.21. kesäkuuta. Kiitos.